Hyvää huomenta hyvät kollegat. Ensimmäisenä käsittelemme tänään komission tiedonantoa Euroopan parlamentin vaaleista 2014. Haluaisin muistuttaa edustajia, että tätä, tässä ei ole menettelytapa ilman puhujalistaa tässä keskustelussa. Annan saman tien puheenvuoron